Uh, hello, colleagues. Would you uh, be so kind to take a seat? Tervetuloa kollegat. Pyytäisin teitä ystävällisesti istuutumaan. Aloitamme tämän iltapäivän kokouksen. Aivan ensiksi tietysti käymme mielipiteenvaihtoa Brexit-neuvottelijamme Guy Verhofstadtin kanssa ja Elmar Brokin kanssa, joka on Brexit-johtoryhmän jäsen ja tämä koskee Yhdistyneen kuningaskunnan poistumista EU-sta me valiokuntana ilmaisimme useampaan otteeseen mielenkiintomme tähän asiaan ja äskettäin meillä oli kuuleminen koskien sitä, miten tämä vetäytyminen vaikuttaisi ympäristöön, kansanterveyteen ja elintarviketurvallisuuteen. Ja tuossa kuulemistilaisuudessa kävi ilmi, että yhdistyneen kuningaskunnan poistuminen EU-sta voisi vaikuttaa hyvin selvästi valiokunnan alan kuuluviin asioihin ja tuolla kuulumistilaisuudessa tuli useita huolia esille ja päätettiin, että näistä kerrottaisiin neuvottelijoita neuvottelijoillemme ja siksi herra Barneille on kirjoitettu ja on kutsuttu paikalle herrat Verhofstadt ja Brock ja Gualtieri tänne tämän päiväisen kokouksemme siis. Pidemmittä puheita annan puheenvuoron ensin edustaja Verhofstadille, joka voi lyhyesti kertoa siitä, miten neuvotteluissa on tähän asti edistytty, ja sitten hän kertoo seuraavista vaiheista. Eli olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää ympäristövaliokuntaa kutsusta tulla paikalle yhdessä Elmarin kanssa – Haluan kiittää myös ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Valeania ja koko valiokuntaa siitä panoksesta, jonka Brexit-ohjausryhmä on tältä valiokunnalta saanut. Tämä on ollut hyödyllinen, tärkeä panos, kun laadimme kolmea päätöslauselmaa. Meillähän on nyt kolme tärkeää parlamentin päätöslauselmaa tästä aiheesta. Puheenjohtaja Valean, haluaisin jakaa esitykseni kahteen osaan. Ensin käsittelisin yleistä lähestymistapaa Brexitin, Brexit-ohjausryhmässä ja tulevaa työtämme. Ja sitten, jos sallitte, toisessa osassa voisin käsitellä erityisesti ympäristövaliokuntaan liittyviä kysymyksiä. Esittäisin teille myös viisi tärkeää kysymystä, joihin minun mielestäni meidän on vastattava seuraavassa neuvotteluvaiheessa. Aiheet liittyvät nimenomaan ympäristövaliokunnan toimivaltuuksiin. Ensin yleisestä lähestymistavasta. Niin kuin tiedätte, me hyväksyimme 13. joulukuuta päätöslauselman neuvosto puolestaan hyväksyi yhteisen raportin EUn ja Britannian yhteisymmärryksestä niin, että todettiin, että on saatu riittävästi edistystä kolmessa pääkysymyksessä, eli kansalaisten oikeudet, rahoitusratkaisu ja Irlannin kysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvosto ja parlamentti yhdessä tekivät sen johtopäätöksen, että riittävästi edistystä on saatu aikaan. Ei tämä tarkoita suinkaan sitä, että kaikki ongelmat olisi ratkaistu, vaan tämä tarkoittaa sitä, että edistystä on saatu. Jäljellä olevat kysymykset ovat avoinna, niitä ei ole vielä ratkaistu. Tämä pätee myös ympäristökysymyksiin. Esimerkiksi kansalaisten oikeuksien alalla on vielä suuria huolia. Libe, Juri ja Empl-valiokuntakin käsittelivät tätä tilannetta ja menettelyä, miten brittiviranomaiset asiaa käsittelevät. Paljon työtä täytyy vielä tehdä, jotta voimme varmistaa, että menettely on kansalaisten näkökulmasta käyttäjäystävällinen julkiset viranomaiset sanovat, että menettely on yksinkertainen. Enpä ole aivan vakuuttunut siitä, onko se aina niin yksinkertainen. Usein käy päinvastoin. Parlamentti puolustaa ennen kaikkea kansalaisten oikeuksia, joten asia on saatava kuntoon. Näin olemme siis toimineet tähän mennessä. No entäpä tulevaisuus? Kolme keskeistä haastetta on hoidettava. Parlamentissa meidän täytyy järjestää näiden kolmen aiheen käsittely ja hoitaminen. Ensin edistyskertomus täytyy ikään kuin kääntää, muodollisesti siirtää viralliseen erotekstiin, eli kansalaisten oikeudet, rahoitusratkaisu ja Irlannin kysymys. On toki muitakin lisäkysymyksiä näiden kolmen lisäksi, joita on käsiteltävä. Toinen työsarka on sitten se sopimus, johon on päästävä ennen maaliskuuta ja joka koskee siirtymäkautta. Siirtymää tarvitaan. Miten se sitten käytännössä toimii, minkälainen järjestelmä on voimassa, niin se täytyy sopia ennen maaliskuuta. Kaikkien osapuolten on sovittava siitä lähestymistavasta, joka neuvostossa omaksutaan. Ja kolmas seikka, joka on hoidettava, on maaliskuusta eteenpäin käynnistyvät neuvottelut, joissa käsitellään tulevaa suhdettamme Lopputuloksena täytyy saada poliittinen julkilausuma, julistus, joka on joko erillinen asiakirja tai liite. Parlamentti katsoo, että paras olisi saada aikaan liite tähän vetäytymissopimukseen. Se koostuu kahdesta osasta varsinaisesta vetäytymissopimuksesta, jossa on nämä kolme pääkysymystä, kansalaisten oikeudet, rahoitusratkaisu ja Irlannin kysymys. Ja sitten sitten sopimus siirtymäkaudesta tai siirtymästä. Se on osa artikla 50 vetäytymissopimusta. Ja sitten tässä sopimuksessa tulee todennäköisesti olemaan liite, poliittinen julkilausuma, joka koskee eh, yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn tulevaa suhdetta. Kaikki tämä täytyy hoitaa siis eh, ennen maaliskuuta 2018. Poliittisestihan tämä tarkoittaa aivan jo huomispäivää. Eli al- yhdeksässä kuukaudessa. Vauvaa voin synnyttää yhdeksässä kuukaudessa, mutta enpä tiedä, riittääkö yhdeksän kuukautta tähän työhön. No, 90 kuukautta aikaa meillä kuitenkin on. Miten me sitten järjestäydymme täällä parlamentissa? Ensimmäinen työsarka, eli vetäytymissopimus, aivan niin kuin on jo todettu. Kyse on edistymiskertomuksen sisällyttämisestä vetäytymissopimukseen. Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota siihen menettelyyn, jota noudatetaan kansalaisten oikeuksien kohdalla. Menettely on meille oleellisen tärkeä. EUn kansalaisille, jotka asuvat Britanniassa ja brittikansalaiset, jotka asuvat EUssa, täytyy taata heidän olemassa olevat oikeutensa, mutta kaikki riippuu menettelystä. Jos menettely tämän oikeuden saamiseksi, eh, eli aikaisemmin puhuttiin niin sanotusta settled status-asemasta, mutta jos menettely on niin hankala, byrokraattinen, suorastaan painajasmainen kansalaisten kannalta saada tällainen asema, niin eihän se sitten oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Parlamentin näkökulmasta äh, automaattisen äh, hallintotaakattoman menettelyn aikaansaaminen kansalaisten näkökulmasta on oleellista. Ja sitten toinen työtehtävä on siirtymä. 29. tammikuuta hyväksytään suuntaviivat äh, siirtymästä, siirtymäkaudesta. No, ohjausryhmä on antanut uh, myönteisen kannanoton yleisten asiain neuvostolle näistä suuntaviivoista. Suuntaviivoissa oikeastaan todetaan seuraavaa. Siirtymä voi olla vain jatkoa akikommuniteerille, olemassa olevan tilanteen jatkoa, eli ei muutosta. Ei mitään rusinoiden poimimista pullasta, esimerkiksi niin, että sanottaisiin, että no me otamme nyt tämän tulliliiton emmekä sisämarkkinoita, taikka olemme sisämarkkinoilla ja haluamme siellä palvelut ja tavarat ja pääomat vapaaseen liikkeeseen, mutta ihmisiä ei päästetä vapaasti liikkumaan siirtymässä. Siis kyse on siitä, että jatketaan jäsenyyttä ilman jäsenyyttä, kun kyse on yhdistyneestä kuningaskunnasta ja koko yhteisön lainsäädännöstä. Tässä on yksi poikkeus. Britannian edustus eri eh, toimielimissä elimissä. Eli yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole enää edustusta eh, parlamentissa, komissiossa, tuomioistuimessa, eh, tilintarkastustuomioistuimessa ja komissiossa. Kyse on jäsenyydestä ilman edustusta. Tästä on kyse, kun puhumme siirtymästä. Politiikka pysyy ennallaan, lainsäädäntöä noudatetaan vanhaan malliin ja EUn tuomioistuimen valvonta jatkuu, mutta edustusta yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole niissä elimissä, poliittisissa elimissä, joilla ohjataan Euroopan unionia siirtymäkauden aikana. Toinen tärkeä seikka suuntaviivoissa on se, että kun ajatellaan Britanniassa asuvia EU-kansalaisia, niin uutta järjestelmää noudatetaan vasta siirtymän jälkeen. Tämä on aivan normaalia uusi kansalaisten oikeuksien järjestelmä, josta keskustellaan ja menettely, josta keskustellaan, otetaan sovellettavaksi vasta siirtymäkauden jälkeen. Tämä on aivan normaalia, eli yhteisön lainsäädäntöä noudatetaan. Ja kolmas elementti on se, kuinka pitkä tämä kausi on, milloin se päättyy. Suuntaviivojen ehdotus on, että siirtymä päättyisi joulukuussa 2020. Niin kuin tiedätte, parlamentin ensimmäisessä päätöslauselmassa oli hieman avoimempi tämän suhteen ja on maininnut, että olisi äh, maksimissaan kolmen vuoden siirtymäkausi. Me sanomme neuvottelijalle, että No niin, me voimme olla samaa mieltä ajatuksesta, että siirtymäkausi päättyisi joulukuussa 2020, mutta kyllä tässä hieman joustoakin voidaan ajatella. Sitä kenties tarvitaan näissä neuvotteluissa. Ja sitten kolmas työsarka parlamentissa tulevina kuukausina on uuden päätöslauselman laatiminen. Se tuodaan maaliskuun täysistuntoon. Tämä päätöslauselma käsittelee sitä, miten Euroopan parlamentti näkee tulevan suhteen Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU välillä. Tässä päätöslauselmassa on aivan oleellista, että tämä valiokunta antaa meille oman panoksensa, oman kannanottonsa kaikesta siitä, mikä liittyy ympäristöstandardeihin, kansanterveyteen, elintarviketurvallisuuteen, kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka kuuluvat ympäristövaliokunnan toimivaltuuksiin. Päätöslauselma on siis hyvin kattava. Se ei ole mikään muutaman kappaleen päätöslauselma, vaan kenties 60 kohdan päätöslauselma, ikään kuin yhteinen päätöslauselma koko parlamentista, joka käsittelee siis tulevaa suhdetta. Meidän mielestämme kyse, kyseeseen tulee 217 äh, artiklan mukainen assosiaatiosopimus. Eli meidän täytyy kohta kohdalta sitten katsoa, minkälaisena me näemme tämän kaupa, kauppasuhteen. Entä teemakohtainen yhteistyö, minkälaisena me näemme yhteistyön esimerkiksi sisäisessä turvallisuudessa, ulkoisessa turvallisuudessa, minkälaista yhteistyötä tehdään, mitkä ovat ne neljä pilaria tässä sopimuksessa, joka on laadittava. Puheenjohtaja, tällä hetkellä me valmistelemme suljettujen ovien takana järjestettyjä seminaareja komission kanssa. Neuvostossa niin ikään samalla tavalla toimitaan, eli sielläkin on tällaisia kokouksia ohjausryhmässä. Kaiken kaikkiaan käsittelyssä on seitsemän aihealuetta, neljä suljettujen ovien takana järjestettävissä seminaareissa, keskustelussa komission kanssa. Brexit-ohjausryhmään ovat kutsut ja luonnollisesti Brexit-ohjausryhmän jäsenet ja myös valiokuntien puheenjohtajat sekä ryhmien koordinaattorit äh, niistä ryhmistä, jotka ovat edustettuna ohjausryhmässä. Ja ne ryhmät, jotka ovat hyväksyneet siis parlamentin päätöslauselmat. Yksi näistä seitsemästä aiheesta, joista me keskustelemme ja joita valmistelemme näissä suljettujen ovien takana järjestetyissä seminaareissa, on aivan erityisen tärkeä ympäristövaliokunnan näkökulmasta. Ympäristövaliokunta saa myös kutsun tuohon seminaariin. Eli kyse on yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista ja ympäristöstandardeista. Kansanterveys, elintarviketurvallisuus, ympäristöstandardit, joita jatkossa noudatetaan. Tämä kutsu tulee sitten teidän valiokunnallenne näiden seminaarien pohjalta valmistellaan ohjausryhmässä teksti, joka teille sitten toimitetaan, jotta voitte keskustella omassa valiokunnassanne eh, siitä, täyttääkö teksti ympäristövaliokunnan vaatimukset, kun ajatellaan tätä tulevaa päätöslauselmaa, joka sitten maaliskuun puolivälissä pitäisi hyväksyttävän. Mitkä sitten ovat käsiteltävät aiheet? Kenties on jo tiedossakin se, että ilmastonmuutos, ympäristö, kansanterveys, elintarviketurvallisuus, nämä ovat suuria tärkeitä aiheita e, e, ja ilmiöitä, jotka eivät tunne rajoja. jos ajattelee, että rajat eivät no, ikään kuin täytä tehtävänsä äh, asianmukaisesti, kun on tiettyjä oikeudenkäyttöalueita tai poliittisia rajoja, niin näissä kysymyksissä sellaisia ei oikeastaan juurikaan ole tai niistä ei ole hyötyä. Ja toinen kommentti liittyy siihen, että meillä on 2000 EUn lainsäädäntövälinettä, joita noudatetaan edellä mainituilla aloilla, ympäristöaloilla Euroopan unionissa, ja jotka, joita sovelletaan myös yhdistyneeseen kuningaskuntaan. On aivan selvää, että Brexitillä on valtava vaikutus näissä asioissa. Ja kolmas seikka on selvää, että näissä lainsäädäntökohdissa on tiettyjä suojalausekkeita. Ne eivät voi vain kadota Brexitin astuessa voimaan ja vaaditaan lisätoimia. Luonnollisesti siirtymäkauden kautta suuri osa näistä kysymyksistä ratkaistaan. Sitten 2019 vetäytymisestä 2021 vuoteen saakka on siirtymäkausi ja täysin sitten noudatetaan lainsäädäntöä. Mikään ei muutu tällä välikaudella, mutta tämän jälkeen on määriteltävä sisäisesti kenties tässä assosiaatiosopimuksessa 217 artiklan pohjalta, miten tämä kaikki toimisi. Johtopäätöksenä tälle puheenvuorollani puheenjohtaja Valean voin todeta, että äh, meidän on vastattava viiteen keskeiseen kysymykseen. Teidän on vastattava näihin kysymyksiin. Meidän kaikkien yhdessä on vastattava näihin kysymyksiin äh, päätöslauselmassamme maaliskuussa. Ensinnäkin, miten varmistamme, että yhdistynyt kuningaskunta säilyttää saman ympäristön suojelun ja kansanterveyden suojan tason kuin EU. Tämähän on äärimmäisen tärkeää tulevaa kauppasuhdettamme ajatellen. Miten tämä onnistuu? Miten se hoidetaan? Miten se varmistetaan? Toinen kysymys, miten taataan, että tulevat päätökset yhdistyneessä kuningaskunnassa kolmantena maana, kun kyse on ympäristöpolitiikasta, eivät vaikuta kielteisellä tavalla äh, muuhun Eurooppaan. Tämä on se toinen seikka ja mekanismi, josta meidän on keskusteltava. Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa. Siirtymävaiheessa voidaan sanoa, että silloin vielä ei ole ongelmia, mutta entäpä siirtymäkauden jälkeen? Täytyy varmistaa, että yhdistyneen kuningaskunnan tekemät päätökset eivät vaikuta kaikkeen muuhun politiikkaan. Ja kolmas kysymys, jota valiokunnan on käsiteltävä, ja ohjastettava meitä on, miten voimme taata kansalaisille tärkeän asian, eli saada turvallisia lääkkeitä. Tämä pätee sekä yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin että eu kansalaisiin. Sitten yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää mukana lääkevirastossa, eli miten nämä kysymykset varmistetaan? Ja sitten neljäs kysymys. Toivottavasti valiokunta voi tätä pohtia. Miten suhtaudumme keskinäiseen tunnustamiseen silloin, kun puhumme tutkimuksesta, ammatillisesta pätevyydestä, esimerkiksi terveydenhuoltoalan henkilöstöstä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka eteemme tulevat. Ja sitten, miten voimme varmistaa tärkeän tiedon informaation vaihdon. Esimerkiksi lääketurvallisuuden alalla on tärkeää tietoa. Kenties meidän on varmistettava tiedon kulku meiltä yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja päinvastoin. Entäpä sitten mm, elintarviketurvallisuuden alan kiireelliset toimet? Elintarviketurvallisuus syystäkin voi joskus käydä niin, että hallitus vaihtuu ja syntyy hätätilanne, miten sitten reagoidaan, kun nyt kuningaskunta ei olekaan? Ei, siellä ole mitään naureskeltavaa herras taas. Tiedätte kyllä, mistä minä puhun. Teidän puolueenne pääsi hallitukseen tällaisen kriisin kautta. No niin. Nämä ovat ne viisi tärkeää kysymystä. Voi olla, että on muitakin, mutta ainakin nämä viisi kysymystä ovat sellaisia, että päätöslauselmassa niihin on vastattava. Ei tietenkään niin, että sata sivua laaditaan mietintöä, vaan toteamme, että tämä on meidän näkemyksemme, tämä on meidän kantamme, miten näiden asioiden tulisi toimia. Ja sitten Brexit-ohjausryhmä ja Elmar Brock aivan erityisesti ovat vaikuttamassa kokousten kulkuun niin, että tähän suuntaan todella edetään. Olen tyytyväinen, että olen saanut kutsun tulla tänne kuuntelemaan teitä, kuuntelemaan nimenomaan kommenttejanne näistä viidestä aiheesta. Much, uh, Mr. Verhofstadt. Kiitos oikein paljon, herra Verhofstadt. Tässä oli jo paljon asioita, mihin voimme kiinnittää huomiomme. Tässä esityksessä jotkut niistä asioista on, ovat jo olleet esille täällä valiokunnassa, mutta oli uusiakin seikkoja. Eli varmasti tämä kollegoja kovasti kiinnostaa. Ennen kuin annan kollegoille puheenvuoron, antaisin sen Elon Brokille. Hän voi ottaa kantaa tähän asiaan. Olkaa hyvä. Kiitos. Muutama täydentävä huomio tähän, mitä Hi sanoi. meillä ei ollut ainakaan mitään periaatteellisia ongelmia tässä ohjausryhmässä, mikä hienoa, toki niitä voi vielä tullakin. Euroopan parlamentissa Hyvin harvoin olen Can the speaker speak up a bit and the... Voisiko puhuja puhua hieman lähempänä mikrofonia? On kovin vaikea ymmärtää. That, but I will try my best. No teen parhaani. Toinen asia, Gi ihan oikein puhui tästä päätöslauselma esityksestä, jossa on 60 kohtaa, 60 yleistä kohtaa, kaksi per valiokunta. Ja myös siitä, että teillä ei ole mitään vääriä odotuksia ja odotatte, että saatte vaikka puolitoista sivua, mutta jos jokainen valiokunta vaatii sitä, niin ei se onnistu, vaan me haluamme, että te keskitytte kaikkein tärkeimpiin avainkysymyksiin ja siihen, mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja mitä tulee siirtymäaikaan, niin eh, kunhan se on määritelty, niin tuskin siinä on ongelmaa. Mutta kaikkea yhteisön lainsäädäntöä on noudatettava. Ja yhteisön lainsäädännön muutoksia kaksi-kolme vuotta tämän siirtymäkauden jälkeen on myös noudatettava. Se kysymys, mikä meitä koskee tässä, on Pohjois-Irlanti. Käsittääksemme tässä on päästy tarpeeksi eteenpäin ja että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille tulee säädöllisiä yhtäläisyyksiä. Tätä meidän pitää katsoa, mitä se merkitsee ympäristökysymyksille, elintarviketurvallisuudelle ja niin edelleen. Tässä meidän täytyy olla hyvin tarkkoja. Täm, tässä on kysymys tällaista käytännön ongelmista. Ja teidän täytyy tarkastella tätä asiaa oman kokemuksenne kautta. Meillä tulee tähän kolmanteen sopimukseen, se tarkoittaa sopimusta kolmannen maan kanssa – Kysymys ei ole nykyisen tilanteen kehittämistä, vaan se on uusi sopimus kolmannen maan kanssa. Eli neuvottelut aloitetaan nollasta, aivan kuten teimme esimerkiksi kauppaneuvottelussa Kanadan kanssa. Tästä täytyy olla tietoinen ja meidän täytyy katsoa, miten me muotoilemme tämän ja mitä standardeja käytetään, jotta voimme avata markkinamme. Meidän täytyy olla todella varovaisia. Tämä on tehtävä, eikä sitä ole tehty sillä tavalla, että Euroopan parlamentin rooli lainsääntäjänä olisi huomioitu, vaan tässä on kysymys hallinnollisten toimijoiden keskinäisistä sopimuksista, koska tähän asti Britannia ei ole halunnut pääsyä sisämarkkinoille. Se ei halua myöskään norjalaisten mallia, koska se tarkoittaa sitä, että pitäisi hyväksyä kaikki lainsäädäntö ja maksaa rahaa ja täyttää neljän vapauden periaatteita. Ja sitä britit eivät halua. Eli ihan klassinen kauppasopimus, jossa on ehkä muitakin kysymyksiä, turvallisuus, Erasmus, tutkimus. Ja tästä meillä on esimerkki. ja sisämarkkinat eh, ja ympäristö eh, ovat kiinnostavia, mutta kaikkein kiinnostavin kysymys tulee todennäköisesti olemaan kalastus. 93 prosenttia brittikalastajista äänesti Brexitin puolesta. Mutta nyt he kuitenkin haluavat suuremman markkinaosuuden Euroopan unionista. Tähän mennessä 65 prosenttia viennistä tulee Euroopan unioniin. Sanoin, että Älyllisesti en osaa laskea yhteen näitä 93 ja 65. Joten eh, tässä me tarvitsemme teidän apuanne niin, että nämä kalastusalueet, kalastuskiintiöt ja muut saadaan selviteltyä. Ei tässä ole kysymys vain kalastusvaliokunnasta, vaan tämä pitäisi myös olla ympäristövaliokunnan kysymys. Muut asiat käsitellään sitten äh, vapaakauppasopimuksessa. Ja löysin mielenkiintoisen luvun teidän tästä asiakirjastanne kansanterveydestä. 70 prosenttia lääkkeistä tulee markkinoille Isosta Britanniasta. Eli Johtuuko tämä siitä, että kaikki tehdään Isossa Britanniassa vai johtuuko tämä siitä, että lääkevirasto sijaitsee Isossa Britanniassa? Ei vaan tuotteet siis. Tämä tutkimus tehtiin, koska tämä virasto on tähän asti vielä Lontoossa. Ja jääkö tämä luku 70 prosenttiin? kun virastolla ei enää ole mitään roolia? Vai johtuuko se puhtaasti siitä, että virasto on siellä? En tiedä. En nyt usko, että kuitenkaan 70 prosenttia kaikista lääkkeiden valmistuksesta ja kehittelystä tehdään Isossa Britanniassa. Kyllä muissakin jäsenvaltioissa on vahvaa lääketeollisuutta, muun muassa minun kotimaassani. Sen vuoksi olisi mielenkiintoista tarkistaa tämä luku. Niin tarkistakaa tämä luku. Tämä on tärkeä asia. Minä en tiedä, mutta tämä on minun arvaukseni, että tätä kysymystä ei ole ymmärretty oikealla tavalla. Jotain sille täytyy tehdä. Mutta tämä kysymys lääketuotteesta tuotteista. Tästä koskee ihan sama kolmas maa sopimus. Ja kun tehdään vapaakauppasopimuksia kolmannen maan kanssa, niin silloin tämä kolmas maa tarkistetaan niin, että meidän vaatimukset ja edellytykset on täytetty. Ja sitten tämä kysymys esimerkiksi äh, elintarviketurvallisuudesta, lääkkeistä ja siitä, että ei saa harjoittaa sellaista politiikkaa, joka vahingoittaa sitä niin, että kaikki romahtaa. Tämä voisi merkitä sitä, että britit pääsevät Euroopan markkinoille, sisämarkkinoille, ilman että he maksavat maksuja sisämarkkinoille. Mikäli mennään tuota tuotteelta tai sektori sektorilta, tai esimerkiksi rahoitussektorilla he tulevat äh, käyttämään tätä vielä enemmän tätä argumenttia. Jos tämä toimii näin hyvin, niin jatketaan näin. Silloin me olemme sellaisessa tilanteessa, että käytännön termeissä Iso-Britannia pääsee sisämarkkinoille ihan kuten Euroopan unionin jäsen ilman, että se maksaa kuitenkaan Euroopan unionin äh, jäsenmaksua tai rakennerahastoihin tai oikeus, ja sillä olisi myös oikeus tuomioistuimeen, työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen ja muuta. Pitäisikö, tässä ei pitäisi unohtaa yhtä asiaa, nimittäin, että suunta viivoissa tuolta keväältä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa sanotaan, että maa, joka lähtee Euroopan unionista, ei voi saada samoja etuja kuin maa, joka pysyy unionin jäsenenä ja kantaa kaikki velvollisuutensa. Jos me emme kunnioita tätä virkettä, niin silloin me olemme lirissä. Koska tämä olisi silloin sellainen viesti, että voit erota, et maksa mitään, että hoida velvollisuuksia, mutta bisnes pyörii kuin ennen. Joten tässä meidän pitää nyt olla todella varovaisia. Lähtökohtana on se, että jos lähtee, silloin lähdetään neuvottelemaan nollasta kolmannen valtion sopimuksesta. Mitään ei voida automaattisesti jatkaa osana sisämarkkinoita ilman, että kantaa velvollisuuksia. Ja pelkäänpä, että kun mitä enemmän tässä mennään sektorikohtaisesti käsitellään näitä asioita, niin on helppoa uskotella, että tämä homma toimii, mutta kaiken kaikkiaan kokonaisuutena se on aikamoinen sekasotku. Mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä selväksi se, että ei samanlaisia etuja. Se on koska jos, jos Englanti, Iso-Britannia saisi samat edut, niin se olisi rangaistus niille jäsenvaltioille, jotka maksavat jäsenmaksunsa. Ja se löytyy tätä liitteestä. Ja halusin nyt vain selvittää, että tässä ei tule väärinkäsityksiä. Kiitos oikein paljon. Tämä tuli selväksi. Ja joillain aloilla, kuten kansanterveyden alalla, Tämä voisi olla mutkikkaampaa, mutta kollegat voivat tätä kommentoida. Minulla on nyt 12 puheenvuoroa. Ensiksi koordinaattorit ja ensimmäisenä heistä edustaja Liise. Kaksi ja puoli minuuttia oli tässä sääntönä, koska aika on rajattu. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, Verhofstadtille ja Elman Brokille. Yleinen linjaus, mikä tässä esiteltiin, liittyen esimerkiksi tähän siirtymäkauden sopimukseen, on tärkeää painottaa, että yhteisön lainsäädännöstä ei saa poiketa, varsinkaan mitä tulee terveyteen, ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen. Olen samaa mieltä Gin kanssa, mikäli tämä kestää kauemmin kuin 2020, niin se saattaa ehkä palla ihan hyväkin, mitä pitemmälle meillä on tämä siirtymäkauden sopimus, sitä suurempi on mahdollisuus, että tuolla saarella ihmiset ottavat järjen käteensä ja tunnustavat, että Brexit oli ehkä kuitenkin aika huono ajatus. Kaksi konkreettista kysymystä ympäristöstä. Tapasin kemian teollisuuden edustajia Saksassa, jotka sanoivat, että kaikkein tärkeintä on, että REACHista pidetään kiinni ja että Iso-Britannia käyttää REACHia jatkossakin. Emme olisi uskoneet tätä muutama vuosi sitten, mutta näin nyt sanottiin. Se on nyt kemian teollisuuden näkemys, myös Isossa Britanniassa. Ja toinen eh, iso britannian ympäristöministeri Go sanoi, että ei hän halua vähempää ympäristösuojelua, vaan enemmän. Ja minulla on tässä nyt pieni epäilys, että tähän yrittää vain löytää argumentteja Brexittiin, eikä siitä tähän pitkällä aikavälillä näin todellakin haluaisi toimia. Haluaisin tietää, mitä kollegat tästä ovat mieltä. Sitten terveysasioista. Tämä on vaikeaa, tämä 70 prosenttia, en oikein usko tähän. Minä haluaisin myös tästä enemmän informaatiota. Asia ei ole arvioni mukaan näin. Teollisuus, potilaat, lääkärit ja jopa brittihallitus sanoo, että terveyssektorilla haluamme jättää kaiken ennalleen. No ensimmäinen, ennen, jos me ylipäätään lähdemme tästä puhumaan, niin britti edustaja, ennen kuin tulee sanomaan, että me haluamme pitää kaikesta kiinni, niin kyllähän tässä nyt pitää kysyä ministeriltä, että mikä on hänen nimensä, koska tässähän tavallaan äh, vetäydytään Brexitistä, mutta he ovat äänestäneet Brexitin puolesta. Ja jos tämä nyt muuttuu, niin voimme toki tästä neuvotella. Ja kaikki tämä pitää nähdä isommassa äh, tavallaan puitteistossa, kuten Elma sanoi. Kiitos ja sitten taas esiteistä. Kiitos ihan lyhyesti Aina tuntuu pahalta, kun kuulee puhuttavan yhdistyneestä kuningaskunnasta kolmantena maana. Kyllä, olette ihan oikeassa, kun näin sanottu, mutta pahalta se tuntuu. Ja tehän tiedätte, että minun maassani on paljon ihmisiä, jotka taistelevat tätä vastaan, ja näin teemme jatkossakin. Mutta tässä on kuitenkin paljon sellaisia seikkoja, jotka mainitsit, jotka ovat todella tärkeitä, mitä tulee tähän siirtymäkauteen. Tärkeää status quo jää voimaan kahdesta syystä, jotta voi olla jatkoa ja varmuutta, mutta toistaiseksi, toiseksi myös siksi, että yritysmaailma on sanonut, että ei haluta eh, kahta muutosta, vain tämä yksi, mutta sitten ympäristöstandardit. Moni on sanonut, että Brexit on nyt mahdollisuus alentaa niitä ja poistaa kaikki suojat, mitä EU:ssa on, ja kilpailla näin alaspäin menolla. Ja tämän Farage Foxin ja muiden viesti, he ovat sanoneet tämän julkisesti. Tehdäänkö tässä päätöslaussa selväksi, mitä tulee uusiin kauppasuhteisiin, että kaikissa tulevissa vapakauppasopimuksissa mainitaan eksplisiittisesti, että ympäristösuojelun on pysyttävä nykyisellä tasolla, koska EUssa on aina vähimmäistaso, jonka lisäksi maat pystyvät laittamaan siihen lisää, mutta tämä on hyvin tärkeää. Ja sitten toinen seikka on tämän asian täytäntöönpano, kun poistuu tuomioistuimen alaisuudesta, niin tämä ei tarkoita sitä, että vain komission täytäntöönpano oikeudet eivät toteudu, vaan myös kansalaisten oikeudet pystyä toteuttamaan eh, oikeuksiaan ja viemään viranomaiset eh, tuomioistuimeen. Mitä täällä voitaisiin sanoa, jotta voitaisiin suoraan puhua siitä, että voitaisiin tuomioistuimessa vaatia asioiden eh, toteutumista ja sitten lääkkeiden saannin pitää olla etusijalla näissä neuvotteluissa. On varmistettava, että potilaat saavat lääkkeitä. On oltava sellaiset neuvottelusuuntaviit, että voidaan varmistaa lääkkeiden saanti ja niiden laatu. Tämä on laitettava tärkeälle sijalle. Elma Brock sanoi, että ei voi mennä yksityiskohtiin, mutta jos tähän olisi ihan suoraan sitouduttu tässä päätöslausumassa, niin se olisi hyvä asia. Kiitos. Kiitos sitten Girling. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Minun kysymykseni on aika samantapainen kuin Sebin kysymys. Eli minäkin haluaisin ymmärtää erästä seikkaa, eli tämä, nämä tulevat kauppasuhteet, minkälaisia ympäristön suojeluvaatimuksia niin sisältyisi. Tämä olisi vähimmäistaso mm, ja tähän tullaan viittaamaan, tähän sisämarkkinatasoon, niin siksi pitäisi olla olemassa tällainen ympäristöelementti. Se, mikä huolestuntaa, että ympäristöelementti ei koskaan ole etusijalle, mistä puhuvat siitä kyllä, mutta vaikuttaa siltä, että se ei ole koskaan minkään sopimuksen keskiössä ja se voitaisiin ehkä helposti sivuttaa tai vesittää jossain vaiheessa. Eli siksi minä pyytäisin, että se otettaisiin keskeisimmäksi asiaksi. Ja sitten siihen, mitä Eloa Brock sanoi yksityiskohdista, niin totta, miten voidaan mennä näin yksityiskohtiin. Itse asiassa minä tässä ehkä kaipaan tällaista perusperiaatetta. Ja sitten toiseksi, jos puhutaan tästä siirtymäkaudesta, niin minulle ei nyt ihan valkenessa, mitä tämä tarkoittaa. Tämä on vain niin kuin artikla 50 neuvottelujen pitkittämistä, koska siirtymäkaudella on niin paljon sovittavaa vielä ja todennäköisesti suurin osa ympäristöasioista kuuluu tälle kaudelle. Onko se siis todellakin siirtymäkausi? Tämä tarkoittaa sitä, että sopimus alkaa astua voimaan, mutta mistä kuitenkin tuntuu, että yksityiskohtaista sopimusta ei olisi vielä olemassa tätä siirtymäkautta varten. Ja sitten vielä kysymys, joka koskee parlamenttia. Minä eh, meppinä ensi vuoden puolivälin jälkeen en olisi parlamentissa paikalla, mutta parlamentilla on periaatteessa vielä jotain sanottavaa tästä sopimuksesta eh, siirtymäkauden aikana ilman, että täällä on brittimeppejä. Miten tämä oikein toimisi teidän ryhmänne kannalta ja miten siirtymäkaudella tämä toteutuisi ja millä tavoin, jos jollain, yhdistyneen kuningaskunnan ääniä voitaisiin saada kuuluviin tässä yhteydessä. Ja edustaja I think I'm speaking on behalf of Aldi. Sorry. Minä puhun Alden nimissä. Kiitos. Kiitos hyvät herrat teidän puheenvuoroistanne. Aivan niin kuin edelliset puhujat, kun meihin viitataan kolmantena maana, niin kyllä se sattuu. Kyllä me silti jatkamme vielä taistelua. Yli 40 vuotta Britannia on ollut jäsen. Olemme hyväksyneet paljon ympäristölainsäädäntöä ja olemme myös tehneet paljon ympäristöalan sopimuksia. Useissa sopimuksissa on myös sitovia tavoitteita Esimerkiksi Pariisin sopimus, teollisuuden päästöt ja luonnon ympäristön suojeleminen, habitat ja lintudirektiivin kautta esimerkiksi ovat esimerkkejä. Kun tartumme rajat ylittävästi ympäristökysymyksiin, niin olisi katastrofi, jos yhdistynyt kuningaskunta hylkäisi nämä sopimukset ja ympäristöstandardit muun Euroopan huolehdittavaksi. Varmasti olette tästä tietoisia. May ja Gov, ympäristöministeri ministeri, esittivät oman ympäristösuunnitelmansa, joka kuulostaa kyllä hyvältä, mutta kuulimme juuri, että yhdistynyt kuningaskunta kaivautuu poteroihin neuvostossa esimerkiksi tämän 65 prosentin kierrätystavoitteen suhteen vuoteen 2035 mennessä. Vaikka emme ole vielä edes lähteneet, niin nyt jo aletaan tinkiä tavoitteista. Parlamentti kuitenkin olisi valmis menemään pidemmällekin. Ympäristöministeri Gov on valmis leikkaamaan mm, kirjoista ja kansista 40 vuotta ympäristöalan lainsäädäntöä. Emme me ole kolmas maa, jonka pitäisi nyt sitten nostaa lainsäädännön tasoa, vaan me pitkälti noudatamme EUn lainsäädäntöä, ja jos emme noudata, niin sitten tulee sanktioita. Mutta tämä kansanäänestyksen mantra oli se, että nyt täytyy ottaa valvonta takaisin omiin käsiin. Jos me alennamme standardeja, niin sitten tämä valvonnan takaisin palauttaminen tarkoittaa juuri sitä, että tingitään lainsäädännön tasosta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa meidän on huolehdittava ympäristölainsäädännön tasosta senkin jälkeen, kun emme ole enää EUn tuomioistuimen alaisuudessa. No mitkä sitten ovat rangaistukset ja miten ne vaikuttavat EU-hun Kyse ei ole pelkästään ympäristöstä ja lääkkeistä, vaan täytyy ajatella myös kauppaa, äh, rikollista toimintaa, luonnosta saatavia tuotteita. Kyse ei ole pelkästään ympäristöstä, vaan kyse on laajemmasta kysymyksestä. Vetäytymissopimuksessa täytyy varmistaa se, että kyse on kansainvälisestä sopimuksesta – Kansainvälisissä sopimuksissa on tietyt suojalausekkeet liittyen esimerkiksi maailman tilaan. Täytyy olla todellakin tiukat takeet tästä. No sitten tämä lääkkeiden saanti, sehän on suuntainen ilmiö, sitä ei pidä unohtaa. Kiitos oikein paljon edustaja Flanagan. Uh, thank you very much uh, for the opportunity to... Kiitos mahdollisuudesta saada esittää kysymyksiä. Te olette meidän uh, neuvottelijamme Brexitistä, kun minut valittiin eh, parlamenttiin, minua pyydettiin tulemaan tänne kertomaan minun vaalipiirini näkemyksiä. Ja nyt te olette se henkilö, joka loppujen lopuksi esittää ja edustaa näitä näkemyksiä ja Euroopan parlamentin näkemyksiä Brexitistä. Minun mielestäni te olette ihan ok työssänne. Ei kuitenkaan ole ihanteellista, että teidät valittiin tähän työhön ottaen huomioon teidän näkemyksenne siitä, mikä on glorifioitu eh, Euroopan Yhdysvalta. Iso-Britannia lähti EU-sta sen vuoksi, että tässä pääkolmantena jalkana syöksyttiin integraatioon ja te symbolisoitte sitä. Ja ennen Brexit-kansanäänestystä te kuvailitte Isoa Britannia kääpiöksi, jos se lähtee. Joten minun huoleni ja se kysymykseni, joka minulla on teille tästä, aiotteko te osoittaa olevanne oikeassa muuttamalla Iso-Britannia kääpiöksi, joka aiheuttaisi valtavan ongelman Irlannille ottaen huomioon valtava riippuvuutemme kauppasuhteesta Ison-Britannian kanssa? Vai oletteko te eh, päässeet eroon sitä ajatuksesta, että Iso-Britannia muuttuu kääpiöksi, jos se lähtee Eli eh, jos te olette suhteessa jonkun kanssa ja te sanotte tälle toiselle, että älä jätä minua, koska sinusta tulee kääpiö silloin, niin silloin kyllä tämä tyyppi katoisi ennen seuraavaa aamua. No, te olette nyt tuolla tuolilla, tämä on teidän työpaikkanne, ja meidän täytyy luottaa teihin. Te sanoitte, että tämä valiokunta saa antaa oman inputtinsa. Hienoa, me olemme puhuneet tästä maatalousvaliokunnassa ja nyt Envivaliokunnassa siitä, mikä meidän panoksemme tulee olemaan. Puh, te, mm, puhuimme siitä, että kutsumme teidät ja Barnierin tänne valiokuntaan, mutta koko tämä rakenne siitä, miten me saamme osallistua. Te sanotte, että päätöslauselma tulee hyväksyttäväksi valiokuntiin sen jälkeen, kun se on luo, laadittu. No olihan paljon enemmän järkeä, että jos tehtäisiin niin, että puhuisitte meille ensin etukäteen ja meillä olisi jonkinnäköinen virallinen rakenne siitä, mitä te ajattelette. Minä tiedän, että aika on kortilla. Kaksi muuta kysymystä. Missä te, te, teidän mielestänne rajan Iso-Britannian ja EU välillä pitäisi kulkea? tässä on keskitytty moniin asioihin, mutta entäs kalastus? Mihinkä kaikki, iso, kaikki EUn kalastusalukset menevät, kun Ison-Britannian kalastusvedet katoavat? Vai tuletteko te Irlannin vesille, josta me muutenkin saamme niin vähän? Onnea matkaa, mutta emme luota te- teihin kaikessa, mutta toivon mukaan teette hyvää työtä. Taylor now. Kiitos, edustaja Taylor. Yes, you. Thank you, Chair. Sorry, I didn't hear you. Kiitos puheenjohtaja. Niin anteeksi, en kuullut nimeni. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta ja siitä, että voin nyt puhua muutamasta seikasta. Minä keskityn yhteen asiaan. Minä olen samaa mieltä suuremman osan puolesta kanssa täällä, mutta yksi asia, josta kysyisin, on, että tämä muisti, jonka lähetitte, siinä puhutaan ympäristöakiista ja sen, siihen pitäytymistä. Mutta itse asiassa minua kiinnostaa myös eläinten hyvinvointi. Ja sitä ei mainita tässä muistiossa. Mutta se on kuitenkin, on kuitenkin todellista aliliarviointia, jos ajatellaan, miten merkittäviä mm, eläimiä on sekä maatiloilla että laboratorioissa ja muualla on valtava määrä lainsäädäntöä, joka koskee näitä asioita ja vaikuttaa kauppaan. Ja nämä asiat on, ja niiden kunnollinen toiminta on varmistettava, sillä ei sitä tiedä, mitä Brexitin jälkeen tapahtuu, jos brittihallitus päättää, että se ei haluakaan niin korkeaa tasoa liittyen gmo tai kloonattuihin kanoihin tai muuhun anteeksi, klorattujen kanoihin, niin meidän pitää Euroopassa nyt tehdä selväksi tämä eläinten hyvinvointiasia. Ja olisi hyvä, jos tästä saataisiin palautetta teiltä. Edustaja Reid. Uh, good afternoon, gentlemen. Hyvää iltapäivää, herrasmiehet. Toisin kuin muut valiokunnan jäsenet, minä katson, että Brexit on mahdollisuus yhdistyneelle kuningaskunnalle menestyä. EUn lainsäädäntö on usein aiheuttanut ongelmia. Yhteinen maatalouspolitiikka tästä yhtenä esimerkkinä hyvin suuret äh, maatiat, jotka äh, kasvattavat viljaa esimerkiksi, ovat johtaneet ongelmiin niin ikään kesannointi on ollut ongelmallista. Viljelijät minun omalla alueellani ovat joutuneet sitten kesannoimaan peltoa. Eli tämä on sitten ikään kuin menetetty ympäristön nimissä ystäväni pyydettiin hoitamaan mehiläisiä ja hän havaitsi, että ne näkivät nälkää. Ne valtavat pellot, jos ei juurikaan ole muuta kuin viljakasveja, ei tarjoa mitään syötävää pölyttäjille ja mehiläisille. No sitten maitokiintiöt, jotka on, ovat olleet voimassa. Yhdistyneen kuningaskunnan tuottajat ovat hylänneet maidon tuotannon ja ovat sitten joutuneet istuttamaan niittyä ja villikukkia. On todettu, että tästä on paljon hyötyä, kun on villikasveja niityllä. Katson kyllä, että meillä on tässä mahdollisuus menestyä. Luonnollisesti haluamme käydä kauppaa, haluamme olla ystäviä naapureittemme kanssa – mutta haluaisimme kyllä mahdollisuuden itse laatia omat lakimme. Toivottavasti voimme tulla jonkinlaiseen sopimukseen. Emme me halua, että EU kertoo meille, mitä meidän täytyy tehdä vielä kymmenen vuoden jälkeenkin. Okay. Now, uh, madame. Kiitos. Ja sitten seuraannosta Mela. Kiitos teille arvon herrat siitä, että kerroitte näistä käynnissä olevista neuvotteluista. Minä panin mm, ylös nämä viisi asiaa, joita eriten korostatte. Ensimmäinen asia oli se, että pitäisi pitää yllä samat säännöt yhdessä kuningaskunnassa kuin Euroopassa, mutta juuri siksi, että britit eivät halua enää näitä samoja sääntöjä, britit ovat lähdössä Euroopasta ja jos ajatellaan sitä, mitä te sanoitte tässä, herra Brock puhui brittien eh, toiveista, ja tässä uudessa tilanteessa nyt vähän vähennetään eh, vaatimuksia, kun isosta Britannista tulee kolmas maa, niin tästä on selviä seurauksia. Ja sitten kolmas seikka, jonka edustaja Flanagan otti esille, joka on merkittävä, on kysymys siitä, missä rajat kulkevat Ranskassa Kälen sopimuksen jälkeen. Tuhannet maahanmuuttajat ovat jääneet jumiin Ranskaan. He kiertävät ympäri Ranskaa yhdestä majoituspaikasta toiseen, jotkut ovat turvapaikanhakijoita ja tähän menee 14 ja 16 kuukautta tämä käsittely ja sitten eh, sitä ei hyväksytä ja he lähtevät pois ja palavat taas Kalleen kaupunkiin ja siellä on ihan hirveät olosuhteet eivät ne ole ihmisarvoisia. Nyt olisi todella kiire neuvotella siitä, mihin rajat laitetaan, ja tältä neuvottelulta odotamme paljon. Thank you very much. No. Kiitos. Ja sitten edustaja McGuinness. Thank you, Chair, and my thanks to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset sekä Verhofstadtille että Brokille heidän esityksistään ja se, että esititte meille viisi selkeää kysymystä kuinka. Vaikeus on se, että vastaukset näihin kysymyksiin tulevat vasta sitten, kun me tiedämme, mitä Iso-Britannia päättää. Mutta tässä lyhyessä ajassa haluaisin käydä lävitse jotakin todellisia vaikutuksia potilasturvallisuuteen, ja muut puhuivat jo lääkkeistäkin. Esimerkiksi jos otetaan pääsy lääkkeisiin, lääkkeiden saanto. 45 miljoonaa potilaspakkausta lähtee EU-hun, 27 miljoonaa toisinpäin, joten tämä on tällainen integroitu näiden tuotteiden myynti, joka on järjestetty ja organisoitu. Mitä tälle tapahtuu? En ole varma, että kertovatko he meille, mitä Iso-Britannia haluaa. Mitä enemmän puhun Iso-Britannian kollegoiden kanssa, sitä enemmän kuulen, että he haluavat pysyä mahdollisimman sulkeutuneena kiinni. Joten kysymys rajat ylittävistä pätevyydestä esimerkiksi. Tämä on myös Irlannissa erittäin tärkeä asia. Meillä on ollut erinomaisen hyvää rajat ylittävää terveydenhuoltoa ja hoitoa, kuinka tämä tulee vaikuttamaan. Minä kävin kolme tuntia Irlannin potilasjärjestöjen kanssa lävitse tätä asiaa. Ei, minulla on tässä aikaa lähteä käsittelemään tätä yksityiskohtaisesti, mutta haluaisin painottaa kaikille kollegoille, että tässä on todellisia potilasturvallisuuskysymyksiä kysymyksessä, mikäli tässä tapahtuu minkään näköistä muutosta. Lääketeollisuus on käynyt tässä parlamentissa kertomassa, miten tärkeää on, että Iso-Britannia ja kaikki pysyvät samassa säännöissä. Norja osallistuu kaikkiin virastoihin, kaikkeen, osallistuu kaikkeen asiantuntemukseen, mutta Norjalla ei ole äänestysoikeutta. Joten meidän täytyy kuulla, mitä Iso-Britannia sanoo. Tämä koskee myös ympäristönsuojelua, elintarviketurvallisuutta ja kysymys elintarviketurvallisuudesta tulee todella huolestuttava kun Iso-Britannia, mikäli se onnistuu saamaan aikaan kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa, kun se ei ole enää unionin jäsen, miten elintarviketurvallisuusstandardit muuttuvat. Ja traagisinta on se, että me yritämme neuvotella tässä umpiossa. Meillä ei ole mitään aavistustakaan, mitä Iso-Britannia todella haluaa. Meidän täytyy saada tietää, meidän täytyy voida suojella kansalaisiamme ja markkinoitamme. Kiitos. Mr. Lainen. Kiitos oikein paljon, edustaja Lainen. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kiitos, äh, puheenjohtaja kun Iso-Britannia lähtee sisämarkkinoilta, niin silloin pelkään, että me tulemme saamaan erilaiset standardit äh, ilmastonsuojeluun, elintarviketurvallisuuteen, ympäristönsuojeluun, koska Brexitistä on nyt tässä ilmoiteltu kaiken näköisiä, koska Britit ovat sanoneet, että he haluavat erilaiset standardit. Ja nyt esimerkiksi ajankohtaista on se tosiasia, että Teressa May äh, vastustaa meidän muovi tavoitteitamme. Tästä on paljon esimerkkejä, eli tilanne ei parane, vaan heikkenee. Kuten me olemme tehneet eh, muissa kauppasopimuksissa, voimme yrittää saada aikaan tällainen säätelykomitea, joka pidettäisi, jossa pidettäisiin rivit tiukkana. Mutta meitä on 27 valtiota ja Iso-Britannia on yksi maa. Ei nyt voi olla niin, että häntä heiluttaa koiraa, vaan toisinpäin. Eihän nyt voi olla niin, että Iso-Britannia vetää meidät alas eh, standardeissa johonkin, mihin me emme halua. Yksi asia aikapaineen vuoksi, koska Iso-Britannia eroaa sitten myös Euratom-sopimuksesta. Ja tämä herättää paljon kysymyksiä, koska Isossa Britanniassahan on ydinmateriaalia. Ja siellä on ydinvoimaloita, ydinjätesijoit, loppusijoituspaikkoja, mitä tapahtuu onnettomuuksien sattuessa ynnä niin, ynnä niin. Joten paljon kysymyksiä siinä vaiheessa, kun Euratom-sopimus raukeaa siellä. Uh, Sitten Karl-Heinz Florence. Kun tässä nyt kuuntelee kaikkea, niin käy selväksi, että me odotamme selkeästi, että standardit muuttuvat. Mikäli standardit muuttuvat, niin miten pitkälle nämä 27 valtiota ovat valmistautuneita siihen, eh, että seurataan brittistandardeja. Ajattelen tässä rakennusmateriaaleja, kemian teollisuuksia, asbestin käyttöä. Ovatko Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota eh, valmiita valvomaan ja kontrolloimaan tällaista kolmannen maan sopimusta? Uh, thank you. And, uh, Kiitos ja seuraavana Kaisa Ruis. Kiitos. Puheenjohtaja, ymmärrän, että tämä terveysasia aiheuttaa epätietoisuutta, niin kuin muutkin aiheet, mutta ei tämä kuitenkaan sitä tarkoita, että tässä olisi suuri ongelma sillä kun nyt puhutaan brittien kanssa, jota tämä asia koskee, niin käy ilmi, että ongelma on nimenomaan iso britannian ongelma. Iso-Britannia on jo jonkun aikaa etääntynyt eurooppalaista terveysmallista, sillä kaikilla muilla mailla on yhteiset standardit he ovat jo etääntyneet ja nyt olisi varmasti aika vaikea saada aikaiseksi sellainen sopimus, jossa voidaan todellakin varmistaa se, että he noudattaisivat meidän standardejamme. Ja tähän tässä yhteydessä mainitsisin muitakin seikkoja on 144 000 ulkomaalaista, ei brittiläistä terveydenhoitajan ammattilaista, jotka toimivat kyseisessä maassa. Ja tähän asti ei ole annettu minkäänlaisia takeita näille ammattilaisille, jotka harkitsevat paluuta kotimaahansa. Ja kun puhutaan tutkintojen tunnustamisesta, niin pitäisi mahdollistaa se, että olisi, että paluu olisi mahdollinen ja että tunnustettaisiin nämä tutkinnot. Ja sitten tutkimusasiat on selvää, että tuolla ollaan nettosaajia ja suurin osa tästä Ison-Britannian osasta johtuu siitä, että meillä on tämä puiteohjelmamme. Ja en tiedä, onko tämä 70 prosenttia oikea luku, mutta suurista luista on kuitenkin kyse. Pitäisi tietää se tarkalleen. Ja jos ajatellaan näitä suhteita tutkimuksen alalla, niin siinä voi paljon menettää. Ja Yhdistyneen kuningaskunnan jälkeen me olemme toiseksi suurin lääkemarkkina-alue, eli tässä voi paljon menettää. Pitää lähteä liikkeelle unionin standardeista näissä neuvotteluissa. Me emme saa unohtaa niitä terveydenhuoltoon liittyen ja sen jälkeen sitten voitaisiin asioista neuvotella, mutta nyt tarvitaan tietoa, todellisia faktoja ja tutkimusta, jotta voidaan tietää, minne ollaan menossa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tässä edustajien puheenvuorot. Nyt annan puheenvuoron taas teille. Edustaja Brock, voitte kommentoida näitä kysymyksiä. Take up a few points, not everything, and he will do the same and others together, but sorry that... Niin, olen pahoillani, että minun pitää tästä pian lähteä, koska minun täytyy lähteä omaan vaalipiiriin, niin minun täytyy mennä puhumaan. Se on kaikkein tärkeintä. Sehän on lähellä kansalaisia. Jos nyt sitten vastaan tällä kertaa saksaksi. Siirtymä, kausia. Yleistän tässä nyt näitä kysymyksiä hieman. Siirtymäkausi merkitsee meidän käsittääksemme sitä, että kaikki esimerkiksi standardit pysyvät ennallaan. Kaikki pysyy ennallaan. Ja sen jälkeen, jos onnistutaan, niin sitten on saatu aikaiseksi sopimus, joka on sopimus kolmannen maan kanssa. Ja se on jotain ihan uutta. Välillä minusta tuntuu hieman, kun kuulen huomioita Lontoosta tai tässä parlamentissa, että Brexitin kuumimmat kannattajat nyt sanovat, että kaikki jää sellaiseksi kuin nyt. Ja sitten brittisanomalehdistä näen välillä, jossa puhutaan siitä, että pitää anoa sisämarkkinoille. Paitsi kun on kysymys velvollisuuksista, työvoiman vapaa liikkuvuus, Euroopan tuomioistuin ja raha. Ja minä olen tästä nyt kokenut <laughs> muutamia esimerkkejä sitä taas täällä. Tai ainakin näin sen ymmärsin. Ja jotkut esimerkit esimerkiksi lääkkeistä. Sama argumentaatio, jonka me, argumentointi, jonka me kuulemme aina Saksassa. Me voimme tehdä kolmannen maan säätelyitä, jolloin BMW voisi myydä yhtä paljon tuotteita Iso-Britannian. Ei, vaan tämä on sopimus kolmannen valtion kanssa, joka on päättänyt Brexitistä. Sen täytyy myös kantaa Brexitin äh, vaikutukset ja seuraamukset. Muuten se olisi epäreilua kaikkia kohtaan. Eli meidän täytyy nyt yrittää löytää rakentava ratkaisu. Pitkälle menevä ratkaisu. Mutta Iso-Britannia on siis hylännyt tämän Norjan mallin, etämallin, se on myös hylännyt tulliunionimallin. Ja Iso-Britannia haluaa puhtaan kauppasopimuksen. Entäs sitten tämä plus, plus, plus sopimus? Sen se haluaisi, että se tulee ilman velvoitteita sisämarkkinoille. Ja jos katsotaan nyt koko tätä aihetaulukkoa, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että yksityiskohtien vuoksi yhtäkkiä tilanne onkin sellainen, että britit ovat vapaamatkustajia sisämarkkinoilla. Toinen asia. Kauppasopimuksessa voimme olla hieman äh, avokätisempiä niin kauan, kun Iso-Britannia ylläpitää kaikki standardit. Ja Joe Lainen kysyi tästä säätelykomiteassa, tästähän me puhuimme TTIPin yhteydessä. Minä vastustan tällaista ää, äh, pysyvää ää, äh, komiteaa, joka määrittelee sääntöjä ilman, että me olemme mukana päättämässä. Koska ää, äh, mitä tahansa päätetään, niin tämän parlamentin lainsäädäntö, oikeudet ja riippumattomuus täytyy säilyttää, eikä niin, että, että, että viranomaiset keskenään säätelevät Brysselistä Lontooseen. Ja kun puhutaan standardeista, minä en ole nyt oikein nyt ymmärtänyt tätä, millä tavalla britit aikovat nyt syödä kakun ja säilyttää kakun. Ja toivon, että tulevina kuukausina brittien selvitykset helpottavat tätä ymmärtämistä. Enkä minä lähde tässä, halua lähteä millekään harhapoluille, jossa yhtäkkiä ollaankin umpikujassa. Ja nämä kysymykset, eh, mistä Michael Gove puhuu enemmän ympäristönsuojelusta. Michael Gove, hän on yksi fanaattisimpia Brexitin kannattajia. Ja hän äh, sanoi, että hän haluaa päästä eroon tästä eurooppalaisesta byrokratiasta. Ja, äh, ja hän on aina pitänyt ympäristöpolitiikkaa suurimpana byrokratian syypäänä. Enkä minä nyt oikein ole ymmärtänyt, äh, jos hän nyt yhtäkkiä haluaakin ylittää meidän standardimme, mutta ei se mitään, hienoa, onhan se hienoa, jos näin on, ja mikä nyt sitten on propagandaa, mikä ei, niin en tiedä. Meidän pitäisi tehdä myös selväksi, että kun puhutaan tuotteiden laadusta, niin iso britannian suhde pitää äh, järjestää käyttämään samalla tavalla kuin me teemme minkä tahansa kolmannen maan kanssa. Joku ehdotti, että voitaisiin, äh, että Iso-Britannia voisi hyödyntää äh, lääkevirastoa. No, silloin Iso-Britannian täytyy olla sen jäsen ja, ja maksaa siitä. Ihan sama koskee Europolia. Ilman, että on jäsen, maksaa jäsenmaksun, niin voi unohtaa osallistumisen. Muuten koko homma ei toimi, virastot siis. Tänä erässä keskustelussa, vai ei kun se oli eilen, Norjan suurlähettilään kanssa, että Norja haluaisi osallistua horisonttiin esimerkiksi ja erasmukseen ja maksaa ihan saman BKT mukaan kuin jäsenvaltiot. Ja silloin se täytyy olla mahdollista. Mutta nyt kun puhumme virastoista, jos haluaa, britit haluavat vain kerätä sieltä ne asiat, joista heillä on etua, niin silloin täytyy ottaa tällainen ihan yleiskysymys mietittäväksi. Minusta on tärkeää tätä tutkimuksessa, horisontissa, lääkkeiden kehityksessä, että me ylläpidämme yhteistyötä ja että yliopistot ja tutkimuslaitokset jatkossakin tekevät yhteistyötä niin, että tämä jatkuu sen vuoksi, että Iso-Britannia yksinään, siellä ei ole tarpeeksi esimerkiksi sitä kriittistä massaa, että he kykenevät tekemään tutkimusta, mutta yhdessä meidän kanssaan kyllä. Ja kuitenkin 20, noin 25-26 prosenttia horisontin tuloista menee sinne. Ja jos näin on, niin kyllähän brittien sitä pitää maksaa. Tästä kaikesta pitää neuvotella, mitenkä tämä hoidetaan järkevällä tavalla. Yksi neljäsosa horisontin tutkimusrahoista menee Isoon britanniaan yksin. Ja tässä Brexit-miesten pitää hieman miettiä, kuinka tämä homma hoidetaan. Ja nämä ovat aika katkeria faktoja, joiden pohjalta meidän täytyy nyt lähteä keskustelemaan. Edustaja Flanagan, teidän poliittinen ryhmänne on Brexit-ohjauskomitean jäsen ja osallistuu kaikkeen. Eikä ole mitään, mitä teidän poliittiselta ryhmältänne piiloteltaisiin. Ja minusta, minä uskon, että me voimme varmasti tehdä hyvää yhteistyötä. Ja herra Taylor samoin myös eh, esimerkiksi eh, eläinten hyvinvoinnista. Eläinten hyvinvointihan on osa eurooppalaista standardia ympäristösyistä, sekä elintarviketurvallisuussyistä. Ja äh, tämähän on määritelty standardeissa, ihan kuten kaikki muukin. Äh, tuotteet, äh, joita tuodaan, ja jos eläinten, eläimet eivät ole hoidettuja eläinten hyvinvoinnin mukaisesti, niin silloin se on ongelma standardien kannalta. ja Karl-Heinz Florence ja Liise puhuivat standardien valvonnasta. Ehkäpä meidän pitäisi puhua tästä erikseen vielä myös esimerkiksi, mitä REACH merkitsee Isolle Britannialle. Tämä on ehkäpä oikein tällainen äh, esimerkkimalli. Jos jatkamme yhteistyötä, niin silloin standardit säilyvät kaikkien eduksi. Mutta pyytäisin, että ei aina sanota Ison-Britannia ja 27 jäsenvaltioiden kesken. Niin, ettei kellekään tule se ajatus, että tässä ollaan tekemässä mitään erityissopimusta. Se pitää olla täysin selvää. Ja selvää on myöskin se, että nämä asiat ratkaistaan yhteisten etujen perusteella. Joe Lainen puhui Euratomista. Tärkeää ei ainoastaan ydinmateriaali, vaan myös turvallisuuden valvonta ja mitä tämä merkitsee. Tämä on asia, jota ei ole ollenkaan ratkaistu ja se on hyvin laaja asia. Ja tähän me tarvitsemme erityisen neuvotteluluvun, mitä Euratomista eroaminen merkitsee taloudellisesti, turvallisuuden kannalta, ympäristön kannalta, taloudellisesta kannalta meidän täytyy päästä pikkuhiljaa neuvottelemaan näistä yksityiskohdista. Me olemme nyt laatimassa suuntaviivoja toiseen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on viety päätökseen. Maaliskuussa 2019 eron pitäisi astua voimaan, jolloin alkaa tämä siirtymäkausi. Siirtymäkautta se tulee nyt olemaan noin pari vuotta, niin että saamme enemmän aikaa neuvotella yksityiskohtaisemmin sopimuksesta. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy nähdä selkeästi, että maaliskuu 2019 lähtien Iso-Britannia on kolmas valtio. Vaikka sillä olisi siis siirtymä kaudenkin sopimus. Kun neuvottelimme tulevista suhteista, neuvottelemme Ison-Britannian kanssa sillä tavalla, että Iso-Britannia on kolmas valtio. Ja siihen liittyvinä kaikkina seuraamuksin. Ja myös niin, että ei synny mitään vääriä toivomuksia. Ja jos nyt tässä sallitte liittyen Iso-Britanniaan, maahanmuuttoon, rajoihin, Brexittiin – kansanäänestyksen, niin on sanottu, että maahanmuuttokysymyksissä Euroopan unioni olisi, olisi vastuuvelvollinen isolle Britannialle. Tässä on Puolan vierastyöläiset sekoitettu Syyrian ja Irakin pakolaisiin. Ranska on, on ponnistellut kovasti Kaleessa – Iso-Britannia, joka ei ole Schengen-järjestelmässä ja jolla on aina ollut äh, valvontaa ulkorajoillaan, Ranska on suojellut Iso-Britanniaa eikä päästänyt ihmisiä ylitse. Brexitin jälkeen tätä Ranskan velvollisuutta ei enää ole olemassa. Sen jälkeen Iso-Britannian pitää itse hoitaa tämä ongelma. Euroopan unionilla tai Ranskalla ei ole minkäännäköistä velvoitetta tähän. Tämä Brexit kannattajilla, tämä heidän kannattaa pitää mielessään. Thank you, Mr. Brock. Now Mr. Verhofstadt. Kiitos ja sitten herra Verhofstadt. Kun tässä kuuntelee herra Brockia, niin vaikuttaa siltä, että tämä valiokunta kattaa aivan kaiken jopa Ranskan ja Sombritään välisen sopimuksen. Niin, no tässä saimme kuulla, että herra Dans ei ollut ollenkaan tyytyväinen siihen, mitä sanoimme. No mutta emmehän me ole tehneet päätöksiä, vaan Iso-Britannia on tehnyt päätöksensä. Jos Iso-Britannia sanoo esimerkiksi, että liikkumisvapaus ei ole mahdollista, niin sitten että ratkaisu ei ole mahdollinen. Norjan mallin ratkaisu ei ole mahdollinen, jos yhdistyskunta sanoo, että ei voi olla tuomioistuimen valvontaa, niin sitten Ukrainan ratkaisu ei ole mahdollinen, koska tuossa tapauksessa on tuomioistuimen valvonta Ja kun Iso-Britannia sanoo haluavansa takaisin itselleen kaiken suverensuuden tehdä kauppasopimuksia, niin tulliunioni ei onnistu se, että me tästä kaikesta puhumme, ei ole meidän valintamme, vaan heidän valintansa, heidän vähimmäisvaatimuksensa. Ja tämä johtaa siihen, että mennään täysjäsenyydestä etän suuntaan, joka ei ole mahdollinen, mutta tulliunionikaan ei ole mahdollinen. Ja sitten mennään eteenpäin erilaisiin ratkaisuihin. Ja nyt puhutaan sitten jo sellaista ratkaisusta, että sovinto tehdään kolmannen maan kanssa. Ja heidän vaatimuksensa ovat nyt panneet nämä asiat meidän pöydällemme. Eikö kyseessä ole 27 jäsenvaltion vaatimus jostain? Ainoa asia, mitä tässä ei voi tehdä, on, että luotaisiin myös ympäristöstandardien osalta joku tietty tilanne, mutta tämä koskee kaikkea, jos puhutaan rahoituspalveluita, niin asian ihan samalla lailla. Samanlainen järkely tässä on taustalla. Ja tämähän sitten estää eh, täysin tämän unionin toiminnan. Nythän yhdistynyt kuningaskunta on yksi 28, kun puhutaan ympäristöstandardeista, niin he ovat paikalla Euroopan parlamentissa ja komissiossa ja virastoissa ja asiantuntijaneuvostoissa ja tekevät yhteistyötä muun, muiden maiden kanssa ja tehdään sitten sopimuksia ja välillä on ehkä päätöksenteon estävä vähemmistö ja tällöin Iso-Britannia voi vähän pelata ähm, aikaa ja saada tässä avainroolin, mutta näin tämä kuitenkin tapahtuu. Se, mitä me emme voi mahdollistaa, on, että tämän järjestelmän tilalle tulee kahdenvälinen järjestelmä, niin että kuktakin eh, ympäristöpäätöstä varten meillä on 27 jäsenvaltion eh, sopimus, joka sitten pitää neuvotella Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. No sitten voidaan koko EUsta luopua. Tässä annetaan niin sellainen viesti, että että jos poistutte unionista, niin saatte lisää valtaa. Ja tämä koskisi sitten kaikkia asioita, ympäristöä ja terveyttä, että aina olisi olemassa kahdenvälinen sopimus tulevan 27 jäsenvaltion EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Mutta emme me tällaista salli, emme ympäristöstandardien osalta, emmekä rahoituspalveluiden osalta emme millään alalla, koska tämä todellakin vie unionilta pohjan ja se luo sellaisen uuden järjestelmän, että on mukana 28 joukossa ja sitten sen sijaan tulee tällainen kahdenvälinen suhde, niin että ne, jotka poistuvat unionista, saavat ikään kuin valtaa EUn suuntaan tehdä näitä kahdenvälisiä sopimuksia. Ei, nyt pitää olla ihan täysin autonominen mahdollisuus EUn jatkaa sopimusten tekemisiä tekemistä. Siirtymäkaudella yhdistyntä kuningaskuntaa kuunnellaan ja tulee välimiesjärjestelmä uusien suhteiden osaksi, jos tulee jotain ristiriitoja, mutta se, mihin emme koskaan lähde, on, että viemme 27 jäsenvaltiolta tehdä päätöksiä standardia koskien ja noudattaa niitä. Eli kuulemista tapahtuu siirtymävaiheen aikana ja myös välitys toimia, mutta ei kuitenkaan voi käydä niin, että 27 jäsenvaltion pitäisi päätöksen tehtyä sitten esittää pyyntö vastapuolelle, eli isolle britannialle että ne pannaan täytäntöön. Eli kyllä tässä voidaan kuulla toista, mutta ei voida meidän autonomiaa, me 27 jäsenvaltion ja Euroopan parlamentin autonomiaa antaa tällaiselle uudelle EU yhdistymiskuningaskuntaa päätöksentekoelimelle näin ikään kuin ulkoistettaisiin meidän valtaa melkein muulle elimelle. Ja minä sanon tämän siksi, että Elmar Brock on kuullut ja minäkin monta kertaa, että kaiken pitää pysyä ennallaan, mutta ei näin, ei voi olla. Tämä on mahdotonta. Emmekä me voi käyttää tätä keskustelua siihen, että vähennettäisiin EUn valtaa ja itsenäisyyttä, emmekä toiseksi myöskään tule missään tapauksessa, tapauksessa mahdollistamaan sitä, että alentaisiin standardeja. Meillä on aina tämä meidän tasomme, aina kun puhutaan muiden maiden eh, suhteista, niin aina lähdetään omista standardeista liikkeelle ja niitä ei voi alentaa, eikä tämän eh, pohjalta nyt voi lähteä kilpajuoksua alaspäin eh, käymään. Kyse voi olla ympäristöstandardeista, mutta myös esimerkiksi työelämän säännöistä. Se ei ehkä tälle valiokunnalle kuulu, mutta toiselle ja sitten kolmas seikka, miten pannaan kaikki tämä täytäntöön. No, tarvitaan erityinen eh, järjestelmä. Sellainen on aina, kun kolmannen maan kanssa on sopimus. On jonkunlainen eh, välitysjärjestelmä, mutta kun kyseessä on unionin lainsäädännön tulkitseminen, niin tämä kuuluu eh, unionin tuomioistuimelle. Ainoastaan Euroopan tuomioistuin on toimivaltainen Eh, tulkitsemaan unionin lainsäädäntöä. Ja tällaista välimistoimintaa voi tulla toisessa tapauksessa, mutta unionin lakia tulkitsee aina unionin tuomioistuin. Ei sitä voida tulkita EUn rakenteiden ulkopuolelta ja EUn ulkopuolelta. Sitten tämä siirtymäkausi, edustaja Görling, se on osa vetäytymistä. Ei tämä ole mikään erillinen asia. Se tulee olemaan osa tätä vetäytymistä artiklaa 50 ja tästä syystä siirtymäkausi ei voi olla kymmenen vuoden pituinen, koska se ei ole sitten enää siirtymäkausi. Ja sitten siitä ei tule enää osa vetäytymistä se voi olla osasta ainoastaan, jos siirtymäkausi rajoitetaan ajallisesti, ja siksi herra Barnier puhuukin vuodesta 2020 tai siihen mennessä, se, siihen asti se voisi jatkoa, me sanon ehkä vähän pidempään, korkeintaan kolme vuotta, mutta se on kuitenkin osa tätä poisvetäytymistä. Eli siinä vaiheessa, kun sopimus tulee tänne tämän vuoden lokakuussa, niin artikla 50 sisällyttää sitten tähän poisvetäytymiseen siirtymäkauden ja siihen tulee liite ja liitteessä on sitten todennäköisesti julistus, joka koskee tulevia suhteita. Ja nyt etenen vähän nopeammin näiden eri kommenttien välillä. On ilman muuta selvää, että tarvitaan ratkaisuja, mutta me tiedämme, millaisia ne ovat. Me tiedämme Euroopan alalta. Meillä on Euratomissa ja EMassa jo esimerkki siitä, miten työskennellään kolmansien maiden kanssa. Meillä on olemassa näitä malleja, joita voidaan soveltaa ison Britannian tapaukseen myös. Ja sitten viimeinen kommentti edustaja Flanaganille. Hän kysyi, oletko oikea neuvottelija, kun olet federalisti. Minä olen federalisti ja Schumannkin oli ja pari Minä olen ihan hyvässä seurassa siis ja Churchillkin oli mielestäni federalisti, vaikka hän oli britti. Eli tuskinpa tämä nyt mikään ongelma on. Ja minä olen sanonut, että tulevassa tulevaisuudessa jotkut maat ovat kääpiöitä, näin ne ovat kaikki EU-maat. Ainoa tapa työskennellä yhdessä on tehdä yhteistyötä. Me olemme kaikki kääpiötä erikseen. Polhannis Paak jo tämän sanoi. Jotkut ovat tämän jo ymmärtäneet, toiset eivät vielä ole sitä havainneet, mutta kohta se kyllä tulee selväksi. Ja tämä on tällainen nyt tämä realiteetti. Eli avain asia on nyt se, että puheenjohtaja, jos mahdollista, niin näihin viiteen esittävän kysymykseen liittyen – ehkä valiokunta voisi ne toimittaa kaikille valiokuntanne jäsenille. Olisi oikein tärkeää tietää, mitä mieltä niistä olette, jotta ne voidaan huomioida sitten päätöslauselmassa. Ja edustaja Flanagan, tämän teen tässä vaiheessa, sillä päätöslauselmaa ei ole vielä laadittu. Se laaditaan helmikuun lopulla sen jälkeen, kun valiokunnalta on saatu ehdotukset ympäristökappaleeseen. Kiitos. Mekin kiitämme teitä ja toivotamme teidät tervetulleeksi uudelleen. Ja sitten kuulemme seuraavista Brexitien, pitkän Brexitien askelista. Tapaamme taas ensi kerralla. What is the University of? colleagues, if you... Niin, kollegat, jos teillä on äänestyskortti valmiina, niin sitten aloitamme äänestysosion ensin toivottaisin herra Floretsin opiskelijaryhmän Kölvin yliopistosta tervetulleeksi. Täällä on myös professori Sejen. Tervetuloa. First uh, item on our voting list is... Ensimmäinen asia esityslistallamme on tämä tunnettu yhteis ponnistusasia ja nyt äänestys alkaa sähköisessä muodossa. EPP one too many. EPP on yksi ääni liikaa. No hyvä. Äänestys päättyy. ja se on hyväksytty. Onneksi olkoon. Ja sitten pääsemme LULUCF-ään Yksi äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Taas EPP on yksi ääni liikaa. Yhä vielä yksi liikaa. Voitaisinko tämä ratkaista, niin päästään eteenpäin. Voiko joku poistaa äänestyskorttinsa? Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Ja seuraava on sitten suullinen kysymys komissiolle rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sama aihe, suullinen kysymys neuvostolle. Rokotusvastaisuus. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty tietysti. Seuraava asia on sitten uusien raskainen ajoneuvon hiilidioksipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen seuranta ja ilmoittaminen. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksänkymmentäviisi raukeaa. neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 98 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106. Eikö? Ei se raukea. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Komprussi 10 puolesta vastaan tarkistetaan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 vastaan tyhjää. Tarkistetaan 1, 2, 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 19 puolesta vastaan tarkistetaan Tran 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 ja 150 ja 153. Nämä ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 tran 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 tran 25 tarkastus 25 ja 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi viisi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan, vastaan. Tarkoitan siis kompromissia 11. Hyväksytty. 1, 7, 3 ja 7, 4 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 1, 7, 5 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 184. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tran 1 puolesta vastaan tyhjää. Kuka puoltaa Tran ykköstä? eli puollettu, äh, hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 38 puolesta tarkistetaan 37, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tran 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. En ole nyt EPPtä, eli uudelleen. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87, ei kun kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14, 88, 89, 90 ja tran 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty. Ja nyt äänestetään näin muutetusta esityksestä puolesta, sähköisesti anteeksi. Äänestys alkaa. Ja koneäänestys päättyy ja hyväksytty. Sitten on äänestettävä vielä mandaatista. Aloittaa institutionaaliset neuvottelut taas koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Mutta ei tämä vielä ollut ihan aplodin aihe. Tämä oli taas selkeä juttu. Next one is... Uh... Seuraavaksi ja Juusan mietintö. Tisattuja alkoholin oli juomien määritelmät. Tarkistus 159 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 159. Ensimmäinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 260, Agri 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 161 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 3 puu ja 13 Agri. Nämä kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 162 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 163 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 164 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.

168, 169 takaisin puolesta näiden kahden vastaan. Hylätty. Mä äänestimme siis 167-168. Nyt 169-170 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 172 ja 173 Agri 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 174 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 21 ja Inta 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 Kuka tuo sanoi? Selvä, tarkistetaan. Saatat olla ihan oikeassakin. Äänestys päättyy. Halusin tietää, kuka oli noin väärässä.

viisi ja Agri 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 182 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 183 ja 184 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 183 ja 184. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 ja Agri 23 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 185 86 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 187 Agri 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 187 Agri 24. Näyttäkää nyt käteenne kunnolla puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten paketti sisällöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 191 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 192 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 194 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 195 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty.

Päättyy. Hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty 229 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 230 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 231 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Agri 31 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan raukia. Agri 32 puolesta, vastaan tyhjää Tarkistetaan Agri 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Agri 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Agri 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 232, 3, Inta 9 ja Agri 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234, 235, 6, 7 ja Inta 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 239 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 240, 242 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 241 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 38 ja 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan

vastaan tyhjää hylätty. 260 ja 261 ja, ka- ja puolesta vastaan tyhjää. En nyt nähnyt Alden käsiä ollenkaan. 260 ja 261 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 agri 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275, 6 ja 7 ja 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. closed. Äänestys päättyy. It is rejected. Hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 305 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Agri 50 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 51 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Inta 17 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 52 ja Inta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 312 ja Agri 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 57 ja Inta 22 puolesta vastaan hylätty. 314 ja Agri 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 50, 315, 16 puolesta, 317 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 318 puolesta vastaan tyhjää, Hylätty 319 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 321 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 322 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 323 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 324 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 325 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 326 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 ja Inta 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 328 ja 329 puolesta vastaan tyhjää. Kuka vastustaa? Kuka vastaan? Hyväksytty. 330 Ah, se raukeaa. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 336 puolesta. Vastaan. Tyhjää.

vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 16 puolesta, äh, 343 ja Inta 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17, 344, 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18, Inta 28 ja 345 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19, 346 ja Inta 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Inta 30 äänestys alkaa. Inta 30. Äänestys päättyy. 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 62 puolesta vastaan tyhjää. Puolesta Agri 62 vastaan tyhjää hylätty. 20 ja Inta 32 ja 349 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 350 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Agri 63 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 21, Inta 33 ja 351 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Inta 34, Agri 64 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 357, 357 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 358 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inta 3 Agri 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 ja Inta 37 ja, ja siinäpä se puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 360 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Inta 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty kompromissi 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 371 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 372 raukeaa. 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 375 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 393 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 31 Agri 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 396 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 397 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 397 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Haluatteko tarkistaa 396 myös? Tarkistetaan 396 myös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja sekin on hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljästä yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 402, 403 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 402-403 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten me emme äänestä näistä seuraavista. Ai se ei ollut tämä. No joo, selvä. 405 puolesta vastaan. 405 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 405. Hyväksytty. 404 puolesta. Ah, raukeaa. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 409 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 76 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Agri 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 410 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 78 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Agri 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 80 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 412 puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty. 413 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 414 415 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. tekninen kompromissi, liite kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivu 38. 418 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 421 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 422 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 422. Aha, se on hyväksytty, se kädet vähän myöstyivät. 423 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 423. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 424 puolesta vastaan. Tyhjää. 424 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 426 puolesta vastaan. Neljäsataakaksikymmentäkuusi puolesta hyväksytty. 428 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 431, 32 ja 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 437 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä kaikki raukeavat. Kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 440 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 441. osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Agri 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 442 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 442, haluatteko tarkistaa sen? Tarkistetaan. Tai kysy, ne. 442, näyttäkää käten, kädellä vain. Kaikki äänestävät nyt, jotka äänestävät puolesta. No niin, sehän on hyväksytty. Kaikki äänestävät puolesta. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 448 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 449 puolesta ja Agri 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 450 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 450. siis alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 454 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 460, 461 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 462 ja 463 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 464 ja 465 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 466 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 467 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 468 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 469 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 472 puolesta. 472 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 516 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 517 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 518 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 519 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agrista yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 520 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri ei, 75 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 tai sopiko teille, että teille unblock aina kohtaan 88? 81-88. Sopiiko tämä kaikille ryhmille? block. 81-88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan hyväksytty. Hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää nähtävästi hyväksytty, mutta ehkä no, tarkistetaan. 98. Äänestys päättyy. Hylätty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 108 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 109 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 101 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, Agri 3 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Agri 3 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 103 puolesta, 104 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 103 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotan jälleen unblock 106 115 asti. Sopiiko se? Kiitokset. Puolesta vastaan tyhjää. Minä kysyn, onko se mahdollista. ihmiset sanovat kyllä. Ah, en kuullut teitä. Okei. Okay. Selvä. Jos hän on vastaan, niin me menemme yksitellen nämä sitten lävitse. Kukas tuo on? Pedicini. Jaha. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta ja 118 ja 119 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 116 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 121 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 122 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 6 ja Inta kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 135 ja Agri 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 137 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 138 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Inta 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 8 puolesta vastaan, ei. Ei tätä raueta. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan Tarkistetaan 144 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten sähköisesti loppuäänestys. Äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Bravo! Madame Ayuso. no, fill a few small ones. We still have... No, more than one. More, more than one? Vielä on enemmän kuin yksi äänesty, äänestettävä. <laughs> so it's like seven, eight. But they are small. Again seven, eight uh, votes, huh? Seitsemän, kahdeksan äänestystä vielä jäljellä tuleva MFF, kun valmistelemme parlamentin kantaa monivuotiseen rahoituskehykseen, esittelijä Jäätteenmäki, kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistamme. Tarkistus 16, äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Jos nyt kaikki äänestivät. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 18 äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan Tyhjää. Hylätty. Enpä tiedä. Tarkistetaan. 31. And it is... Äänestys päättyy. Hylätty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 ja aina 45 saakka identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ei, päinvastoin, hylätty. Pahoittelut. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 54. A ah, hyväksytty. Pahoittelut. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 se on katettu. 65 ja 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66, 70, 74 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan. Aa, olen pahoillani. Tämä johtui väristä. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä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 Hyväksytty. Ja seuraava. Okay. Um, so, a European strategy and comparative... Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia liitteisliikennejärjestelmiä va- va- tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42. Ja nytkö 43? 43 siis. Puolesta. Niin, halusin sanoa 42, mutta ilmeisesti siitä jo äänestettiin. Yeah, it was adopted. Ne hyväksyttiin. Ja sitten mennään 43 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten eurooppalainen ohjausjakso. Vuotuinen kasvuselvitys 2018. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Osa kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme kymmenen Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 11. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan,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 vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, uudestaan 20 puolesta. Todellakin hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätetty loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten vastuuvapausäänestykset. Uh, the commission first. Ensin komissio. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi, a, ei vaan viisi. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Ja kohta päättyykin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Euroopan lääkevirasto EMA, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty seitsemän suullisella tarkistuksella. Hyväksyttekö suullisen tarkistuksen? Tarkistus seitsemän. Sitten äänestämme tästä. Eli seitsemän suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän. Siinäkin suullinen tarkistus. Hyväksyttekö? Selvä. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme yhdeksän suullisella tarkistuksella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy tuota pikkaa. Ja nyt äänestys päättyy. Hylätty. Loppuäänestys. Koneella. Äänestys päättyy ensinnäkin. Hyväksytty. Vastuuvapaus, EFSA, tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, kolme puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksy, hylätty. Kymmenen puolesta. Anteeksi, kuinka? kahdeksan. Enkö äänestyttänyt siitä? Aa, selvä. Otetaan uusiksi. Kahdeksan. Kenties olin hieman sekava. Eli puolesta todellakin hyväksytty. No niin, kymmenen puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus kymmenen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ECDC, tautien ehkäisy- ja valvontakeskus.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 hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Nelonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Siinäkö se oli? Uh, vote is closed and it is, uh... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja ilmeisesti äänestykset on nyt hoidettu. Kiitoksia yhteistyöstä ja ymmärryksestä. Niin kuin tiedätte, komission esim. Bienkovska sai pyynnön vastata kirjallisesti. Näin ollen kokouksemme tältä päivältä päättyy.